Kiitoksia ja huomenta, rouva puhemies, komission jäsen, neuvoston edustajat. Tässä kysymyksessä kyse on siitä, että vuonna 2007 komissio esitteli käsitteen, jossa puhuttiin vähähiilisestä energian käytöstä ja että sitä pitäisi soveltaa mahdollisimman nopeasti. Hyvin konkreettisia toimia ehdotettiin Euroopan teollisuusaloitteita tehtiin, esimerkiksi aurinko, bioenergia, tuulienergia ja niin edelleen. Myöskin mietittiin eurooppalaista tutkimusliittoa, mietimme eurooppalaisia energiainfrastruktuuriverkkoja, eurooppalaista energiateknologiajärjestelmää ja myöskin strategista energiateknologiaa. Tärkein kysymys jäi avoimeksi, eli kysymys rahoituksesta. Seitsemännessä tutkimusohjeessa on yli 800 miljoonaa varattu energiaan vuositasolla, mutta se ei tietenkään riitä. Se on kaikille selvää. Vuonna 2009 komissio julkilausumassaan rahoituksesta vähähiilisen energian osalta teki ehdotuksen ja totesi, että tulisi edistää seuraavan kymmenen aikana. Meidän pitäisi kolminkertaistaa sijoituksia energiatutkimukseen. Ja nyt täytyy miettiä, miten nämä rahat jaetaan eri energialojen kesken, jotta Euroopassa voitaisiin vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja voitaisiin vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. 6 miljardin suunnitelma tulienergian osalta, se on viidennes osa Euroopan energiatuotannosta vuonna 2020 ja sitten 60 miljardia aurinkoenergiaan ja laitosten tekemiseen, 9 miljardia bioenergian tuotantoon, se voisi kattaa 14 prosenttia EUn energiatarpeesta ja sitten tähän voitaisiin liittää uusiutuvat energialähteet ja energiaverkostoihin on varattu 2 miljardia ja puolet verkostosta – liittyisi äly, älyverkostoon. Jos mietitään näitä uusiutuvia energialähteitä, tähän liittyy 12 hanketta ja 17 miljardia on varattu ydinenergiaa tutkimukseen. Sitten älykaupunkihankkeeseen on varattu 11 miljardia ja komissio ehdotti siihen, siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä voidaan edetä, mutta ei kuitenkaan selvennetty, miten rahoitustaakka jaetaan näiden kahden tahon välille. Tällä hetkellä energiatutkimus on 17 prosenttia yksityistä, poislukien ydin, tut, ydinvoimatutkimus, mutta julkinen rahoitus tulee lisätä, huomat, sitä tulee lisätä huomattavasti. Kun riskit ovat suurempia, silloin julkisen rahoituksen pitäisi olla merkittävässä roolissa. Näin komissio totesi, jotta voitaisiin optimoida toimintaa, pitäisi EU-ohjelmissa käyttää tätä energiaa silloin, kun siitä on selkeää lisäarvoa EUlla, erityisesti 18 prosenttia julkisista investoinneista julkis- kansallisella tasolla liittyy ei-ydinenergiatutkimukseen. No, mistä rahat sitten saadaan, se ei ole vielä selvää. Komissio on puhunut 75-80 miljoonasta eurosta. Ja tästä syystä valiokunnassamme olemme keskittyneet siihen, että muutamat kysymykset pitää nyt hiukan selventää ja saada lisätietoja, kun mietitään näitä rahoituskysymyksiä. Mä muistuttaisin vielä, että ensinnäkin komissio, millaiset ovat painopistealueet vuoteen 2020 mennessä, kun ajatellaan vähähiilisen teknologian kehittämistä ja milloin näitä teollisuuspoliittisia aloitteita esitetään ja millä tavalla komissio aikoo hankkia lisävaroja talousarvioon ja miten komissio varmistaa sen, että kahdeksannessa puiteohjelmassa on riittävästi rahoitusta – ja varmistaako komissio sen, että eri aloitteissa teollisuusalalla näistä budjettirajoista pidetään kiinni? Ja viimeiseksi, miten komissio aikoo hankkia lisävaroja tähän rahoitukseen, kun puhutaan näistä teknologisista vaihtoehdoista, esimerkiksi varastointiteknologiasta ja niin edelleen. En nyt lue näitä kaikkia kysymyksiä, Nämä kysymykset on täällä jo esitetty ja nyt haluaisimme kuulla vastauksen neuvostolta ja komissiolta. Suurkiitokset, herra Röl. Ja seuraavaksi sitten neuvoston nimissä ministeri Marin Uribe. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitos oikein paljon, puhemies. Hyvää huomenta, Hyvät edustajat, minä haluaisin aluksi korostaa sitä, kuinka tärkeä strateginen energiasuunnitelma on. Sillä voidaan edistää puhtaan, kestävän, tehokkaan teknologian kehittämistä. Jos tätä suunnitelmaa ei olisi, niin ei voida päästä 2020 tavoitteisiin, joihin olemme sitoutuneet, emme myöskään pysty vähentämään hiilipäästöjä niin kuin on toivottu 2050 vuoteen mennessä. On hyvä, että neuvosto ja parlamentti ovat laajalti samaa mieltä siitä, kuinka tärkeitä suunnitelman tavoitteet ovat ja että niiden saavuttamiseen tarvitaan nämä välineet. 12.3. Mm, hyväksytään tähän liittyvät päätelmät. Niistä tulee tärkeä osa 25.3. pidettävää huippukokousta, sillä siellä käsitellään ilmastonmuutosta. Neuvoston käsittelemässä ehdotuksessa puhutaan myös rahoituksesta, mutta kuitenkin varovasti. Me emme halua vaikuttaa niihin neuvotteluihin, joita on tästä aiheesta käytävä seuraavien rahoituspuitteiden yhteydessä. Oleellisimmat elementit päätöslauselma, eh, anteeksi, päätelmäehdotuksessa on, että otetaan huomioon Euroopan teollisuuden aloitteet. Tässä pitää mennä hitaasti eteenpäin, mutta kuitenkin nopeasti. Ja sitten energian kehitystä on tehtävä niin, että siihen käytetään julkisia varoja. Ja sitten pyydetään, että komissio ottaa mukaan kaikki tästä kiinnostuneet rahoitustahot ja näin voidaan myös vaihtaa parhaita käytänteitä ja koordinoida toimintaa ottaen huomioon, kuinka paljon julkista ja yksityistä rahoitusta tarvitaan keskipitkällä aikavälillä, jotta voidaan rahoittaa suuria demonstraatiohankkeita. Hankkeita voidaan ehkä tarvita lisää julkista rahoitusta. Tämä asia pitää siis huomioida sekä silloin, kun tarkistetaan budjettia, että kun puhutaan uusista rahoituskehyksistä neljänneksi, jäsenvaltioita pitää kannustaa siihen, että ne antaisivat kannustimia tämän politiikan täytäntöönpanoon. Jos tarve vaatii, voidaan lisätä myös julkista rahoitusta vähähiilisille teknologioille. Viidenneksi investointipankki jo työskentelee sen eteen, että demonstrointihankkeet voivat olla jatkuvia. Silloin kun kyseessä ovat sellaiset energiat, joihin liittyy suuri teknologian riski, pyritään ottaa myös muita rahoituslähteitä käyttöön, julkisia ja yksityisiä. Lopuksi komissio ja investointipankki miettivät rahoituspaketteja demonstrointihankkeita varten ja pyydetään, että komissio voisi miettiä sitten, miten voidaan yhdistää eri hankkeita ja saada aikaiseksi ad hoc väline, jolle lisätään vähähiilistä teknologiaa. Kaikki tämä on selvä viesti, tulevia viestejä, tulevia investointeja varten, siitä huolimatta, että nyt on budissa tiukat rajoitukset. Neuvosto antaa ensi perjantaina viestin, jossa se on selvästi sitoutunut tämän asian tärkeyteen Euroopan tasolla ja siihen, että jäsenvaltiot kaikki erikseen myös investoisivat vähäiseen teknologiaan. Kiitokset neuvoston esittelijälle ja sitten komission edustaja Potocnik komission nimissä. Thank you, President. Kiitos Rouva puhemies, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet. Tässä puhun Öttingerin nimissä, mutta haluaisin sanoa, että on suuri ilo keskustella kansanne tästä vähähiilisestä teknologisesta, koska olin tiivisti mukana tämän SET-suunnitelman suunnittelussa edellisessä komissiossa ja uskon vahvasti siihen, että tämän teknologian kehittäminen on yksi energiapolitiikan kulmakivistä Euroopan unionissa. Parlamentin mietintö kesäkuulta 2008 liittyen tähän SET-suunnitelmaan oli hyvin selkeä. Siinä äh, asetettiin kunnianhimot korkealle ja todettiin, että ja nyt meidän ei tulisi äh, alentaa näitä kunnianhimoja. Nyt on esitetty kolme kysymystä ja vastaan niihin yksi kerrallaan. Ensinnäkin painopistealueemme vuosille 2010-2020 ja tämän eurooppalaisen teollisuusaloitteen lanseeraaminen. Nämä painopistealueet, nämä kuusi, jotka liittyvät äh, älyverkkoihin, äh, hiilidioksidin varastointiin ja talteenottoon ja nämä muut aloitteet, me olemme myöskin edistäneet energiatehokkuutta ja myöskin älykaupunkien aloite, jotta me voisimme kaupungeilla ja alueilla edistää äh, älyllistä energiaa. Näiden aloitteiden sisällä komissio on sidosryhmien kanssa laatinut tällaisia teknologiatiekarttoja vuosille 2010-2020 ja näissä asetetaan konkreettisia tavoitteita ja puhutaan myöskin siitä, mihin, miten niihin päästään. Ne ovat äh, nyt siinä vaiheessa, että ne voidaan käynnistää tänä vuonna ainoastaan nämä älykaupungit ja niiden kanssa lähdetään liikkeelle ensi vuonna. Tarkoituksena on myöskin saada aikaan riittävä rahoitus tälle SET-suunnitelmalle vuoden 2014 jälkeisellekin kaudelle. Meidän arviomme on, että tässä SET-suunnitelmassa tarvitaan sekä yksityistä että julkista rahoitusta ja tarve on kahdeksan miljardia vuodessa. Tällä hetkellä on vuosittain sijoitettu kolme miljardia Euroopan unionissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme 50 lisämiljardia vuosille 2010-2020. Tämän kuilun umpeen kurominen, sen tulisi olla yksi niistä keskusteluista, joita toimielinten välillä täytyy tulevina vuosina käydä, ja meidän täytyy keskittyä siihen, missä toiminnastamme saadaan suurin mahdollinen etu ja jossa markkinoilla aikaansaatava vaikutus on suurin. EU-tason investoinnit eivät kuitenkaan ole riittäviä, tulivatpa ne sitten seitsemännestä puiteohjelmasta tai eurooppalaisista elvytysohjelmista. Sitten nämä 300 miljoonaa päästökaupasta saatavia tuloja, jotka on suunniteltu käytettävän hiilidioksidin varastointiin ja talteenottoon ja uusiutuviin energian sekään ei riitä. Eli me tarvitsemme valtaisia ponnisteluja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja julkiseen sektoriin kuuluvat sekä jäsenvaltiot että, eli, että Euroopan unioni, eli suorasukaisesti sanottuna suurin osa rahasta, se täytyy saada sieltä, missä suurin osa rahasta on. Sitten esitettiin kysymys siitä, aikooko komissio rahoittaa muita aloitteita. Muut teknologiat, joihin kannattaa eurooppalaisella tasolla investoida, niitä varmaan tulee esille, eli SET-suunnitelman täytyy keskittyä niihinkin uusi aloite energiatehokkuuteen, älykaupunkoihin liittyen, kuten sanoin, se käynnistetään vuonna 2011. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Me tulemme seuraamaan tarkasti näitä uusia kehityksiä ja me olemme jo lähteneet liikkeelle valtamerienergian suhteen ja olemme pyrkineet identifioimaan niitä parhaita mahdollisuuksia, joissa eurooppalainen rahoitus olisi tarpeen. Me haluamme myöskin uuden energian äh, tällaista foorumia, joka liittyy lämmitykseen ja jäähdytykseen. Tätäkin me olemme tutkineet. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä on saanut sen ansaitseman tuen. Tämä on tärkeä asia, jos me aiomme saavuttaa energiatavoittaamme. Se on tärkeä sekä Euroopan että meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Suurkiitokset komission jäsenelle. Ja sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ensimmäisenä herra Odi EPP nimissä kaksi minuuttia. Merci. Euh, Kiitos, rouva puhemies. Hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. On hienoa nähdä teidät täällä taas, komissari Potosnik, kun olette nyt täällä ympäristöasioiden vastaavana ja edustatte teollisuuskomissaaria. Minä haluaisin sanoa, että kollega Royl oli oikeassa, kun hän kysyi komissiolta sitä, mitä mieltä se on liittyen tähän tärkeään asiaan, eli vähähiiliseen teknologiaan maailman väestö kasvaa, 40 prosenttia tulemme tarvitsemaan lisää energiaa 2030 ja tästä kysynnästä 80 prosenttia tapahtuu OECD-maiden ulkopuolella. Eli meillä on valtava haaste tässä, ei pidä lähteä eh, kasvua hidastamaan tai olemaan nostalginen ja pyrkiä takaisin menneeseen. Minä haluaisin nyt mainita seikan, joka, jonka osalta ehkä olemme erimielisiä poliittisissa ryhmissä. Kyseessä on ydinvoima. Meillä on sellaisia maita, joissa tähän asiaan on jo pitkään paneuduttu. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme etulyöntiasemassa, vaan meidän on osallistuttava keskusteluun. Tehän tiedätte, että ydinvoimassa ei ole hiilipäästöjä ja meillä on kahdenlaista rahoitusta, meillä on määrärahat, jotka liittyvät kaikkien näiden aiheiden edistämiseen. Me olemme tehneet tarkistusehdotuksia ja sitten vielä mainitsisin ydinvoimaan liittyvän liittyvät seuraukset, eli erilaiset varastointitavat. Yksi sellainen on otettu käyttöön Yhdysvalloissa ja toisaalta Ranskassa ja Venäjällä on menty ylipäänsä kierrätyksen suuntaan. Meidän pitää luottaa tähän tiehen. Tora. E- Kiitos. Seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä äh, rouva Riira Madurel saa kaksi minuuttia. Signora Presidenta. Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen Potocnik. Me kaikki tiedämme, että nyt jo alkaa olla selkeä yksimielisyyttä siitä, että mahdollisimman nopeasti meidän pitää saada aikaan vihreää taloutta ja sen kautta voimme selvitä kriisistä. Monissa tutkimuksissa lasketaan, että 20 prosentin tavoite, mitä tulee uusiutuvien energialähteisiin, voi aiheuttaa sen, että 2,8 miljoonaa eurooppalaista saavat työtä tältä alalta vuonna 2020. Lisäksi on laskettu, että kaksi kolmasosaa näistä työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Ja avainkysymys liittyy nyt teknologi- vihreän teknologian kehittämiseen. Jotta niitä todella voitaisiin käyttää, minun ryhmäni puolustaa kolmea suurta tavoitetta. Ensinnäkin todellinen kompromissi, jotta meillä olisi uusia varoja tälle suunnitelmalle. Ei riitä se, että me uudelleen nimeämme näitä tukiohjelmia, joita meillä on, ja katsomme, että meidän täytyy tehdä näistä tavoitteista sellaisia asioita, joissa lisätään tutkimusta uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osalta. Ja meidän täytyy tehdä tämä heti, heti kun uusimme rahoitusnäkymiä ja tietysti myöskin kun neuvottelemme uusista. Toiseksi haluaisimme, että näitä työpaikkoja syntyy. Mehän tarvitsemme niitä, jotta selviämme kriisistä ja meidän täytyy edistää tämän innovatiivisen teknologian kehitystä ja meidän täytyy helpottaa sen soveltamista markkinoilla. Ja lopuksi meidän täytyy muistaa potentiaali, joka liittyy vihreisiin työpaikkoihin. Meillä on erittäin pätevää työvoimaa ja meidän täytyy investoida tietoon ja koulutukseen ja meidän täytyy valmi- vahvistaa työmaailman ja koulutuksen välisiä yhteyksiä. Ja sitten lopuksi meidän pitää edistää myöskin asiantuntemuutta innovaation alalla, jotta pystyisimme kattamaan mahdollisimman puutteet, joita tällä hetkellä on työmarkkinoilla uusiutuvien energialähteiden alalla. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Alderyhmän nimissä Roa Hall, kaksi minuuttia. Madam President. Rouva puhemies, me voimme asettaa kaikenlaisia mahdollisia tavoitteita ilmastonmuutoksen suhteen, mutta pitkän aikavälin tavoitteita me emme tule tavoittamaan, ellemme me systemaattisesti investoi systemaattisesti näihin vähähiilisiin teknologioihin. Yhdysvaltoja aivan oikeutetusti kritisoidaan siitä, että se ei sitoudu kasvihuonekaasujen vähentämiseen, mutta EUkaan ei ole lähelläkään sitä investointitasoa, jolla Yhdysvallat tällä hetkellä on. Ja ilman asianmukaista investointia tämä vähähiiliteknologioiden investointiohjelma tulee pysähtymään ja tämä tarkoittaa sitä, että ne tuhannet työpaikat, joita Euroopan unionissa voitaisiin luoda esimerkiksi minun maani kaltaisella alueella minun vaalipiirini kaltaisella alueella, ne häviävät ja teknologia siirtyy muille alueille, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Olen pettynyt sen suhteen, että komissio perääntyi aikaisemmasta SET-suunnitelman versiosta, jossa paljon tarkemmin määriteltiin nämä asiat. Voisiko komissio hieman tarkkasanaisemmin täsmentää tämän miljardin euron vaje per vuosi, josta tässä juuri puhuttiin. Ja on myöskin tärkeää, että ydinteknologiassa saavutaan edistysaskeleita aivan erityisesti mitä turvallisuuskysymykseen ja jätteiden hallintaan tulee. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että kestävä ydinfissio on jo määritelmältään ristiriitainen käsitys. Kiitos. Kiitokset Rouva Ja sitten vihreiden nimissä herra Tuurumes, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you. Uh, Kiitos, rouva puhemies. SET-suunnitelma on periaatteessa tyhjä laatikko, koska sen takana ei ole rahaa. Eli on tietenkin mietittävä, mistä nämä rahat voitaisiin saada. Ja vielä pahempi asia on se, että ne välineet, mitä eurokomissiolla oli, sopeutumis- tai elvytyssuunnitelma ja NER 300 ja tietyt varat investointipankissa, ne on suunnattu pikemminkin sellaisille vähähiilisille tekniikoille, jotka ovat vähiten tehokkaita ja riskialttiimpia. Eli tänä päivänä markkinoilla Euroopassa 2008 ja 2009 yli 70 prosenttia kaikista investoinneista meni tuuli, aurinko ja biomassa energioihin, eli uudistuviin energialähteisiin. Eli miten voimme nyt siis laatia SET-suunnitelmaa ja varata rahoja EUn tasalla niin, että uusiutuviin energialähteisiin satsataan vähemmän kuin markkinoilla ja sen sijaan varoja käytetään ydinfuusioon ja hiilen varastointiin. Sitä ei oteta esille tässä asiakirjassa, mutta näihin tarkoituksiin menee kuitenkin suurin osa EU-rahoista. Tiettyjen painostusryhmien takia me emme uskalla asettaa oikeanlaisia tavoitteita, jopa IAEA, joka ei ole mikään vihreä Ruohonjuuritason järjestö asettaa selvästi nämä tavoitteet. 55 prosenttia vähennyksistä saadaan energiatehokkuudesta ja miksi elvytyssuunnitelmasta löytyy nolla euroa tähän tarkoitukseen. 35 prosenttia hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä tulee uudistuvista energialähteistä ja korkeintaan 10 prosenttia hiilen talteenotosta ja 10 prosenttia ydinvoimasta. Tämä on siis IA EA eikä mikään vihreä rohjurijärjestö. Eli me olemme jäljessä siitä, mitä EA sanoo hallituksille. Ainoa tapa edistyä on, että tästähän seuraavat painopistealueet. Ensinnäkin energiatehokkuus ja kakkosijalle uudistuvat energialähteet, sillä näin vähintään hiilipäästöä ilman mitään riskiä. Sitten kolmanneksi muut teknologiat. Oli. Suurkiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä herra Chichester, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Um... Kiitoksia, puhemies. Minusta on ikävää se, että parlamentin vasemmalla puolella ollaan niin pakkomielteisiä ydinvoimasta. Meillä on nyt kaksi päätöslauselmaa, joissa on hyvin paljon yhteistä ydinvoima pois lukien varsinkin kun se on ainoa todistettavasti oleva energia, joka pystyy tuottamaan vähähiilistä sähköä Euroopassa. Ja jos me haluamme käyttää vähemmän fossiilisia energiaa, esimerkiksi hiiltä, me tarvitsemme uusiutuvia energialähteitä. Monet niistä ovat vielä kehiteltävissä ja meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, kuinka hyvin olemme päässeet tavoitteisiin, kuinka sen suhteen, kuinka paljon energiaa saadaan uusiutuvista energialähteistä. EUlla on tapana asettaa hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja tähän mennessä olemme epäonnistuneet sataprosenttisesti. Meidän täytyy nyt lisätä ydinvoiman käyttöä sähköntuotannossa. Se jo tuottaa suurimman osan sähköstä Euroopassa, mutta kun siirrymme vaihtoehtoisiin ja uusiin teknologioihin, meillä pitää olla perussähköä, jotta valot pysyvät päällä ja pystymme esimerkiksi käyttämään sähköautoja. Hyvin paljon potentiaalia on vihreässä teknologiassa, kuten aurinkovoimaa Saharassa tai pohjoisessa tuulivoima ja myöskin hiilidioksidin varastointi ja talteenotto ja energiatehokkuuden parantaminen. No siinä nyt olen samaa mieltä vihreiden kollegoideni kanssa. Mutta kaikki nämä vaativat valtavia investointeja ja sehän nyt on se keskeinen kysymys, josta tänään keskustellaan. Suurkiitokset herra Chichester. Seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä Rouva Matias, kaksi minuuttia. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário e Conselho. Eh, estamos aqui a falar da... Kiitos, rouva puhemies. Hyvä herra ministeri. Me puhumme uusiutuvista energiavaroista ja vähähiilisestä energiasta. Kuten tiedonannossakin todetaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja haaste, johon meidän täytyy kaikkien tarttua. Mutta tästä puuttuu täspen, täsmennyksiä, koska aihe todellakin on niin tärkeä. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että täytyy täsmentää määrärahakysymyksiä, vaan myöskin poliittisella tasolla täytyy näitä kysymyksiä täsmentää, mitä tulee aurinkoenergiaan, tuulienergiaan ja niin edelleen. Ja myöskin energiatehokkuudesta puhutaan ikään kuin se olisi kaikista halvin tapa vähentää energialaskua, mutta on muitakin keinoja. Esimerkiksi se, että vähennetään energian kysyntää ja tarvetta, mikrogeneraatio, sähkön jakelutavoista voidaan löytää uusia mahdollisuuksia. Kaikissa näissä kysymyksissä me voimme kantaa kortemme kekoon, eli meidän täytyy saada enemmän täsmennyksiä. Ja mitä näihin määrärahallisiin ja poliittisiin täsmennyksiin tulee, niin meidän täytyy niihin liittyen puhua erästä toisesta tärkeästä aiheesta. Meidän täytyy puhua julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Siitä puhutaan ikään kuin se olisi ratkaisu kaikkeen. Täytyisi ottaa selvää, missä tässä asiassa mennään. Minä en tiedä tästä tilanteesta itse sen enempää mutta tässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa, josta puhutaan joka ikinen kerta, kun puhutaan energiatehokkuudesta, niin tässä asiassa me emme oikeastaan tiedä, mistä rahat tulevat. Ja aina puhutaan kuitenkin tästä kumppanuudesta, mutta täytyy tehdä selväksi se, kuka maksaa. Loppujen lopuksi kuluttajat ja veronmaksajat tulevat rahoittamaan tämän toiminnan. Ne, jotka tulevat maksamaan vähiten, ovat yksityiset järjestöt ja instituutiot, jotka saavat korvauksia tekemistään sijoituksista. Ilman näitä tarvittavia täsmennyksiä pahoin pelkään, että me tulemme siirtämään tämän laskun tuleville sukupolville. Kiitos. Kiitos Rouva Mattias. Ja sitten puhujat omissa nimissään. Ensimmäisenä herra Eiler, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Periaatteessa kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä uusi suunnitelma on hyvä. Monissa kohdissa olemme sisällön suhteen samaa mieltä, mutta tässä on kaksi ongelmaa. Yhtäältä täällä parlamentissa, tämä nyt on Turmesille osoitettu, meillä ei, me emme voi painostaa jäsenvaltioita ja komissiota, mikäli me käymme vain ideologista keskustelua ja puhumme aina siitä, että ydinvoima on se ydinkysymys. Tämä nyt on kaikkein tärkein kohta tänään äänestyksissä. Me emme ole, val- ole löytäneet kompromissia tähän ja meidän täytyy miettiä, millaisia kriteereitä vaaditaan. Ja nehän on määritelty hyvin selkeästi, eli kestävyys, kilpailukykyisyys ja toimitusvarmuus. Me haluamme edistää teknologiakysymyksiä ja meillä on kuitenkin ideologista keskustelua ydinvoimasta. No tietysti sitä voidaan käydä, mutta viime kädessä se ei ole tässä yhteydessä kovin järkevää. On kuitenkin totta, että mitä tällä suunnitelmalla voidaan saavuttaa. Onko tätä nyt selvitetty, eli kuinka pitkälti jäsenvaltiot ovat valmiita noudattamaan johdonmukaista energiapolitiikkaa? No se, mistä neuvosto tänään puhui, Siihen liittyy hyvin paljon yleisiä kysymyksiä, mutta ongelmat eivät liity siihen, mitä tähän suunnitelmaan laitetaan sisälle, vaan ongelmat ovat se, miten ne sopivat yhteen näiden eri innovaatiovarojen, äh, mitä tulee näihin uusiin tutkimuslaitoksiin, täytäntöönpanoon, eurooppalaiset direktiivit, kansalliset lainsäädännöt, miten nämä kaikki voidaan sovittaa yhteen. Ja täytyy todeta aivan selkeästi, että tällä hetkellä täytyy todeta, että me voimme hyväksyä näitä suunnitelmia vaikka kuinka paljon lisää, mutta nyt tarvitaan konkreettisia toimia. Ja tässä kysymyksessä meidän ei pitäisi aina keskustella yksityiskohdista, vaan pitäisi painostaa komissiota ja jäsenvaltiota, jotta täytäntöönpanossa saataisiin jotain tapahtumaan. Suurkiitokset. Seuraavaksi minuutin saa Roa Ulfskog. Fru talman. <clears throat> Hyvä puhemies. Tässä ei toiveajattelu auta. Jos halutaan todellakin mennä uudistuviin energialähteisiin ja älykkääseen yhteiskuntaan, niin sitten tarvitaan myös suuria investointeja. Ja tätä varten on varmistettava, että yksityinen sektori jakaa vastuuta perustutkimuksen osalta ja jäsenvaltioidenkin on tultava enemmän mukaan. Tähän, tämän lisäksi tarvitaan lisävaroja Euroopan unionilta, eli budjettia on mukautettava, jotta se olisi meidän poliittisten painopistealueidemme mukaisia, kun puhutaan aurinko- tai tuulienergiasta tai muusta. Meidän on varmistettava, että todella asetamme uudelleen prioriteettimme. Meidän on siirtävä rahoja paikasta toiseen budjetissa. Tämä on aina tapa varmistaa, että se suunnitelmista tulee uskottava ja myös meistä täällä tulee uskottavia. Herra Davis, puolitoista minuuttia. Kolme vuotta sitten neuvosto asetti tavoitteekseen 12 koehankitta vuoteen 2015 mennessä, mutta näytteitä ei vielä ole. Tietenkin rahoitus on selvillä ja meillä on neuvostolta päätösluonnos, komissiolta puhuja korjaa, mutta ei ole kerrottu, miten tämä rahoitusta käytetään. Ja vasta ensi vuoden lopussa sitten pystytään identifioimaan ne eh, kriteerit täyttävät projektit. Eli aikataulu on hyvin tiukka ja se, että tavoite saavutettaisiin vuoteen 2015 mennessä on aika lailla hankalaa. Tämä, tätä aikataulua täytyisi tarkastaa. Voitaisiinko siitä hieman karsia? ja täytyisi painostaa Euroopan investointipankkia, jotta se pitäisi kiinni siitä osuudestaan, joka sille on tässä päätösluonnoksessa annettu. Ja sitten kun komitologiamenetelmä on viety päätökseen, niin komission täytyisi julistaa aikataulu. Se tulisi julkaista. Se varmistaisi sen, että eh, tästä ei horjuta ja jokainen sitten työstäisi kohti tätä vakavasti otettavaa aikataulua. Ja sitten suurin viivästävä tekijä on se äh, hakemusmenettely, jonka tämän projektin toteuttajat joutuvat käymään läpi, ja se voi räjäyttää koko tämän aikataulun ilmaan. Eli voisinko pyytää teiltä lausuntoa siitä tai vaatisitte sitä, että äh, voitaisiin ryhtyä hakemaan näitä lupia jo nyt? Kiitos, herra Davis. Seuraavaksi minuutin saa herra Simanski pani przewodnicząca, pani panowie. Mm, Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät naiset herrat. Päätöslauselma, joka täällä nyt on esitelty, mielestäni osoittaa, kuinka tärkeää on edistää vihreitä aloitteita. Jotkut meistä myöskin vastustavat ydinvoimaa, mutta kuitenkin kaupallisesti se on hyvin vahva, se on vähän hiilistä ja energiaa, mutta tässä päätöslausumassa sitä arvostellaan hyvin voimakkaasti. Rajalliset resurssit Euroopan unionissa täytyy jakaa tietyille teknologioille, koska ne ovat uusiutuvia energialähteitä, ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin markkinoihin. Entä sitten strategiset hankkeet, suuret hankkeet, entä tuki näille interkonnektoreille? Meiltä varmasti kyllä loppukädessä puuttuu rahaa energiaturvallisuudelle ja siksi sanomme ei tälle päätöslausumalle. Suurkiitokset Kaarins kaksi minuuttia. Cienema tai ministerkungs, komissaarkungs. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, herra ministeri. Mehän tiedämme kaikki, että ihmiset, jotka ovat riippuvaisia huumeista, ovat vaarallisia, koska he tekevät kaikkensa saadakseen lisää huumeita. Mehän tiedämme, että kaikkilainen riippuvuus on epätoivottua ja sitä tulee välttää. Euroopan unionissa meidän taloutemme on riippuvainen ja tämä riippuvuus on erittäin paha, koska raaka-aineita pitää tuoda EU-hun. Ja meidän täytyy nyt muuttaa tätä tilannetta. Meidän täytyy investoida teknologiaan enemmän, aurinko- ja tuulienergiaan, biomassaenergiaan, On useita perusteita, miksi juuri nämä teknologiat ovat tärkeitä. Jos me emme investoi näihin teknologioihin, silloin tämä riippuvuus vain pahenee maakaasusta ja öljystä ja tilanne vain pahenee, koska nämä varat ovat hupenemassa maailmasta ja niiden hinta koko ajan nousee. Kun tehdään tällaisia investointeja, voidaan myöskin edistää pk-yritysten toimintaa, koska ne saavat tästä etuja itselleen. Ne voivat saada tukea näiden energiamuotojen edistämiselle. Jos me investoimme uusiutuviin energialähteisiin, silloin me selviämme esteistä, joita tällä hetkellä on olemassa. Me voimme tasoittaa energiaverkostoja, voimme käyttää esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergiaa yhdessä, yhdistää eri muotoja. Nyt on aika toimia meidän täytyy vähentää riippuvuuttamme öljystä ja maakaasusta. Meidän täytyy edistää investointeja teknologiaan, jossa on enemmän tuuli, aurinko- ja biomassa-energiaa. Kiitos. Ja Thompson. Seuraavaksi Rova Thompson, yksi minuutti. Mrs. Thompson? Yes. Rova Thompson. Tak for ordet, fru formand. Der er grund til at glæde sig over sætplanen. Kiitoksia, puhemies. Tämä suunnitelma on minusta hyvä. Siinä puhutaan yhdeksästä miljardista, jotka investoidaan energiahankkeisiin. Kyse on uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Kaksi kolmasosaa varoista investoidaan kestävään uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi tuuli, biomassa tai aurinkoenergiaan. Tämä on hyvin tärkeää, koska kyse on puhtaasta energiasta. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että taloudellinen ja rahoituskriisi voidaan selvittää. Ja meidän täytyy investoida uusiin energialähteisiin ja näin voimme luoda satoja tuhansia uusia vihreitä työpaikkoja. Ja EUn täytyy myöskin kehittyä tietokeskukseksi, mitä tulee vihreään ja kestävään energiaan. Mutta täytyy aina muistaa, että näiden investointien on oltava vastuullisia ja me meidän täytyy kantaa vastuumme. Ja ne ihmiset, jotka ovat nyt töissä energia heillä pitää olla mahdollisuus jatkaa koulutustaan ja saada lisätietoja. Ja investoinnit, energiat liittyvät myöskin investointeihin ihmisiin. Elward, Kiitos, herra Aylward. Yksi minuutti. Uh, Madam President. Uh, Hyvä puhemies, minulla on kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin on hyvin tärkeää investoida vähäiliseen teknologian, toisaalta pitää korostaa hiilen talteenottoa maataloudessa. Meidän on hyvin tärkeää keskittyä oikein strategiassamme, jotta päästään 2020 tavoitteisiin. On tärkeää saada lisää vähäistä teknologiaa ja investointia ja pitää investoida myös hiilen talteenottoon. Tämä on hyvä tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan maatalous voi olla tärkeällä sijalla, kun pyritään 2020 tavoitteisiin. Biomassan käyttö voi edistää maaseudulla erosin välttämistä ja on sen takia tärkeää käyttää hyväksi maataloutta ja maatalousmaata, kun hiiltä otetaan talteen ja pyritään näihin tavoitteisiin. Ja sen takia on hyvin tärkeää tukea näitä investointeja vähäisiin teknologioihin. Herra Ford, myöskin yksi minuutti. Olen iloinen tästä aloitteesta, jossa puhutaan vähähiilisestä teknologiasta ja aivan erityisesti energiasäästöistä ja siitä, että tarjotaan mahdollisimman monimuotoista energiaa. Haluaisin erityisesti tarkastella EU-varojen käyttöä. Se alue, jota minä edustan, saa jo yli 250 miljoonaa euroa tällaisen vähähiiliseen taloudelliseen kasvuun Kunnianhimot ovat sijoituksen äh, arvoisia, mutta merkityksellisten investointien taso ei ole riittävällä tasolla. Cambridgein yliopisto, sieltä löytyy tutkimusyksikkö äh, ja mm, alueelleni on saatu myöskin seitsemännestä puiteohjelmasta sijoituksia. Olen nähnyt erinomaista innovoivaa tutkimusta, mutta tässä on kaikenlaisia monimutkaisuuksia, jotka liittyvät pk-yrityksiin silloin, kun on kysymys tieteestä ja tutkimuksesta. Jotku, joissakin tapauksissa olen kuullut kauhistuttavia tapa, tarinoita siitä, kuinka EU-maksut ovat olleet myöhässä. Jos me otamme, kun me tarkastelemme sitä, miten veromaksajien rahoja käytetään tulevaisuudessa, niin meidän tulisi ottaa opiksi menneisyydestä. Kiitos sitten eh, herra Marinescu, kaksi minuuttia. atingerea obiectivelor în materie de climă. Kiitoksia puhemies. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen riippuu selkeästä hiilistrategiasta. Uudet teknologiat ja uudet strategiat voivat vähentää energian käyttöä 17 prosentilla rakennuksissa – ja julkisessa liikenteessä. Eli silloin voitaisiin vähentää energiankulutusta 10 prosentilla. Meillä on oltava selkeä johdonmukainen politiikka, kun paramme energian julkista käyttöä. Meillä pitää olla minimivaatimuksia ja älykäs yhteistyöverkosto Euroopan tasolla. Komission tulisi rahoittaa useimpia eurooppalaisia hankkeita, jotta meillä olisi yhdenmukainen täytäntöönpano näiden toimien osalta maissa, joissa ei ole vielä kaikkea tätä teknologiaa käytössä. Haluaisin tietää, aikooko komissio jakaa lisävaroja, joiden avulla voitaisiin tukea vähähiilisen energian tuotantoa. Kiitos. Sitten rola Tikau, yksi minuutti. Efharistopoli. Domnule comisar, avem nevoie de o politică industrială ambițioasă. Kiitos. Me tarvitsemme kunnianhimoista ja älykästä teollisuuspolitiikkaa, joka mahdolliseksi sen, että unioni on kansallisesti kilpailukykyinen jatkossakin ja että pidetään yllä työpaikat ja tuotanto vähän hiilisen teknologian kehittäminen auttaa kriisistä pääsyyn ja voi lyödä, luoda myös 2 700 000 työpaikkaa 2020 mennessä. EU on sijoitettavaa uudistuviin energianlähteisiin ja niiden käyttöönottoon myös sähköverkossa. Tämä liittyy esimerkiksi biomassaan ja voidaan myös investoida älykkäisiin kaupunkeihin ja erityisesti asuntoihin. Ja sen takia olisi tärkeää lisätä budjettivaroja, jotka on suunnattu asumiseen ja pitäisi käyttää tarkastella uudelleen rakennerahastoja ja miettiä sitä, miten 4 prosenttia AKRn rahoista, jotka on suunnattu asunnoille, voitaisiin käyttää hyvin. Näin 2014-2020 AKRn rahoja pystyttäisiin käyttämään paremmin. <clears throat> Ziobro, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, dyskusja o inwestowaniu w technologię niskiej emisji. Kiitos keskustelu vähähiiliseen teknologian sijoittamisesta liittyy EUn talouksien mukauttamiseen sen suhteen, että kasvihuonekaasuja vähennettäisiin. Ne ilmastokeskustelut, joita Euroopassa on viime kuukausina käyty, ne antavat argumentteja niille tiedemiehille, jotka epäröivät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Mutta kun me puhumme vähähiilisestä teknologisesta teknologioista, niin voisimme esittää kysymyksen siitä, miten me voimme löytää voimavaroja, jotta keksisimme puhtaita teknologiaa, jotta saataisiin parhaat mahdolliset vaikutukset mahdollisimman pian aikaiseksi. Tukijärjestelmien tulisi olla joustavia, jotta voimavaroja voitaisiin hallinnoida niin, että se heijastelisi eh, tieteen ja teknologian dynamiikkaa ja miten me voimme eh, edesauttaa investointeja vähähiiliseen teknologiaan. Lopuksi toteaisin vielä, että on montakin argumenttia, jotka puhuvat vähähiilisen teknologian sijoittamisen puolesta, mutta tätä ei tulisi kuitenkaan tehdä kohesiopolitiikan varjolla. Kiitoksia. Ja sitten puolitoista minuuttia herra Marcikiewicz. Pani przewodnicząca, w komunikacie Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, komission tiedonanto vuodelta 2008, jonka nimi oli varhainen toiminta kestävän energian käytössä fossiilisten polttoaineiden osalta. No, tiedonannossa todettiin, että kun ajatellaan järjestelmiä, joita meillä on, meille saattaa tulevaisuudessa tulla ongelmia. Euroopan parlamentti käsitteli tätä asiaa ja me käsitimme, että komission ehdottamat toimet eivät ole riittäviä, jotta voisimme kehittää kaikkia toimia, joita tarvitaan. Puhun nyt demohankkeista, joita pitää kehittää vuoteen 2015 mennessä. Ja yksi kohta tässä tiedonannossa totesi, että ainakin 12 näistä koehankkeista vaatii rahoitusta ja kolmen eri teknologian yhdistämistä. Fakta on se, että jotta tässä onnistuttaisiin, meidän täytyy myydä ainakin 300 miljoonaa hiilikrediittiä. Eli tämä summa, joka on varattu näille koehankkeille, riippuu markkinahinnoista. Ja tällä hetkellä ne ovat 7-12 miljardia euroa. Eli tämän pohjalta voimme sitten päättää, että vain kuusi koehanketta energiasektorilla voidaan kehittää. Eli kysyisin komissiolta ja neuvostolta, aikovatko ne tukea näiden hankkeiden kehittämistä? Seuraavaksi seuraava puhuja Roa Herzog ei näytä olevan salissa, joten puheenvuoron saa herra Helmer, yksi minuutti. Madam Chairman, we've heard a lot of nonsense today about jobs. Rouva puhemies, me olemme kuulleet paljon puhuttavan vihreistä työpaikoista, mutta fakta on se, että energian hinta on jo nousemaan päin ja kansalaiset on ajettu energiaköyhyyteen. Korkeammat energiahinnat tarkoittavat sitä, että energiaintensiiviset teollisuuden alat luovuttavat ja lähtevät suosiollisimpiin vaalipiileihin ja tämä johtaa suurempaan työttömyyteen ja maksaa työpaikkoja. Olen nähnyt vain yhden muodollisen tutkimuksen vihreisiin työpaikkoihin. Se tehtiin Espanjassa ja se osoitti, että joka ikinen työpaikka, joka vihreällä sektorilla luodaan, niin muualla sitten menetettiin kaksi kaksi työpaikkaa. Jos me olemme vakavissamme tämän vähähiilisen energian suhteen, niin on ainoa ratkaisu ydinvoima. Euroopassa on ryhdytty puhumaan uudesta ydinvoimakapasiteetista ja se on hyvä asia. Jos me haluamme pitää valot päällä, niin me tarvitsemme ydinrenesanssia ja me tarvitsemme sen nopeasti. Kiitoksia. Kiitos herra Helmer. Ja seuraavaksi sitten Rouva Carvalho, puolitoista minuuttia. E Tutkimus ja teknologia ovat tärkeässä asemassa näiden tekniikoiden kehittämisessä. On hyvin tärkeää, että panostamme yhteiskunnan muutokseen, joka perustuu kestävyyteen ja hajautettuun energian tuottoon ja kilpailukykyiseen teollisuuteen tarvitsemme kestävää yhteiskuntaa, jotta voidaan torjua ilmastonmuutos ja varmistaa toimitus ja olla etusijalla maailmanlaajuisesti. Suunnitelmalla pyritään juuri tähän. Me tarvitsemme tällaista suuntautumista, mitä löytyy täältä tiedonannosta, miten toimia yhteen julkisella ja yksityisellä sektorilla. Pitää huomioida myös alueelliset toiminnat ja tarvitaan lisää tutkimusta puhtaisiin energioihin liittyen. Tämä on hyvin kiireellistä. Nyt sanat eivät enää riitä. Tarvitaan toimia, seuraavat rahoitusnäkymät ja seuraava tutkimuksen puiteohjelma on, niissä on otettava etusijalle energiavarmuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ainoastaan näin voidaan varmistaa teollisuuden kilpailukyky, edistää kehitystä ja työllisyyden paranemista. Kiitos ja sitten rouva Toija yksi minuutti. Grazie presidente. Questo dibattito non è... Kiitoksia puhemies. Tämä nyt ei ole mikään rituaali. Me voimme esittää selkeitä yksilöityjä kysymyksiä, eli mitä resursseja käytetään ja mistä niitä otetaan – Meillä pitää olla selkeitä vastauksia 25. maaliskuuta mennessä, jolloin on kevään huippukokous. Me olemme puhuneet ilmastonmuutoksen torjumisesta ja nyt meidän täytyy toimia niin kuin olemme puhuneet ja meidän täytyy nyt parantaa uskottavuuttamme. On ihan hienoa puhua taloudesta, mutta meidän pitää nyt tehdä vallankumous koko tuotantojärjestelmässämme. Meillä pitää olla selkeää poliittista tahtoa, mutta ennen kaikkea meillä pitää olla oikeita resursseja ja välineitä. Tämä on keskeistä, koska jos Euroopan teollisuus haluaa pysyä kilpailukykyisenä, monissa maissa ja tutkimuskeskuksissa ja yliopistoissa on riittävästi asiantuntemusta ja kykyä. Siellä ollaan valmiita mutta meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä, komissio, neuvosto, jäsenvaltiot, yritykset, yksityinen sektori, mutta meidän täytyy kaikki yhdistää kaikki nämä kumppanuus ja se kuuluu EUlle. Rouva Mäkinen, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että suurempi energiatehokkuus on ensimmäinen askel tässä asiassa, mutta puheenvuorossani haluaisin kiinnittää huomiota siihen poliittiseen ahdistukseen, joka liittyy bioenergiaan. Ja tämä eh, komissio on yleensä eh, juossut poispäin silloin, kun on puhuttu bioenergiassa, silloin kun tästä syntyi elintarvikekriisi 2007-2008 ja suurin osa meistä puhuu maanviljelijöiden suhteen luottamuskriisistä, koska hinnat ovat romahtaneet eikä ole mitään selkeää poliittista viestiä maankäytön suhteen ja sen suhteen, että heidän tulisi kasvattaa näitä energiasatoja pelloillaan. Aivan erityisesti Irlannissa hallitus juoksee pakoon näissä asioissa. Me tarvitsemme poliittista varmuutta. Poliitikot eivät tätä varmuutta ole saaneet aikaiseksi ja me tulemme kantamaan sitten tätä hedelmää. Jos me puhumme investoinnista tutkimukseen, mutta jos tutkimusta ei synny sen takia, että me emme tee oikeita poliittisia päätöksiä, niin silloin me haskaamme aikaamme. Kiitos. Kiitos sitten herra Tabatsi, yksi minuutti. Kedves elnök asszony, kedves Potosnik biztos úr! Az új tagállam... Kiitos puhemies. Hyvä herra Potocnik, hyvät edustajat, jos ajatellaan uusia jäsenvaltioita, niin on hyvin vaikea rahoittaa vihreiden vähähiilisten tekniikoiden käyttöönottoa. Yksi mahdollisuus olisi Kioton pöytäkirjan päästökauppajärjestelmä. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että käytettäisiin päästöyksiköitä ja niillä parantaisiin mm, ilmasto tilannetta. Ja sen, tätä varten tarvitaan kioton jälkeinen järjestelmä. Komission ja neuvoston on annettava tukea meille, koska me haluamme mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi ilmastopääomaamme, koska olen biokaasu asiassa esittelen ja tiedän kuinka tärkeitä ja kalliita uudet tekniikat ovat ja siksi on tärkeää, että yhteisessä maatalouspolitiikassa huomioitaisiin nämä asiat esimerkiksi niin, että saataisiin aikaisiksi uusia rehuja eläimille ja erilaisia sanonkorjutapoja. Kiitos. Herra Sonik, puolitoista minuuttia. Sanek długoterminową strategię Unii Europejskiej powinno... Kun ajatellaan tätä EUn pitkän aikavälin strategiaa, meidän pitäisi luoda tehokas talous muuttamalla energiajärjestelmää joka pohjautuu vähähiiliseen teknologiaan, erityisesti puhtaaseen hiiliteknologiaan. 80 prosenttia ensisijaisesta energiatuotannosta liittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Me olemme parantaneet jakeluverkostoa näiden energialähteiden suhteen. Ja parannus pohjautuu kaasuun, hiileen ja öljyyn, eikä sitä nyt pystytä ihan heti muuttamaan. Eurooppalainen energiasuunnitelma, joka on pohjana EUn strategialle, on hyvä askel eteenpäin, kun EU siirtyy kohti innovaatista teknologiaa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin rahoituskysymykset. Ja jos Euroopassa halutaan vähentää päästöjä, meidän täytyy panostaa enemmän tutkimuksiin ja kehitykseen – puhtaaseen kestävään energiaan. Meidän täytyy koordinoida toimintaamme, jotta voimme yhdistää julkiset ja yksityiset tahot. Se on tärkeää, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Aikaisemmin olemme nähneet, että teknologia voi vaikuttaa elämämme hyvin huomattavalla tavalla. Tänään meillä on mahdollisuus tehdä läpimurto energiatuotannossa – meidän täytyy edistää puhdasta energiaa, mutta se onnistuu ainoastaan, mikäli yhteisö antaa sille riittävästi rahoitusta ja antaa prioriteetin näille investoinneille. Herra Provera, kolme minuuttia. Grazie Presidente. Nel dibattito sulle scelte energetiche dell'Unione Kiitos, rouva puhemies. Tässä keskustelussa energiavalinnoista Euroopassa yksi asia on varmaa kaikista halvin energiamuoto ja sellainen, joka on parhaiten saatavilla, on se energia, jota me säästämme luonnollisista, historiallisista ja taloudellisista syistä vuoristoalueet ovat esimerkki meille muille siitä, miten energiaa voidaan käsitellä siten, että se on sopusoinnissa tämänpäiväisen elintapojemme kanssa. Vuoristoalueet tuottavat melkeinpä kokonaan Euroopan vesienergiasta. Italiassa me 12 prosenttia vesienergiasta tulee vuoristoalueilta. Meillä on paljon kokemusta historiallisesti siitä, miten näitä laitoksia voidaan rakentaa tehokkaammalla mahdollisella tavalla, kustannustehokkaalla tavalla – nämä laitokset voivat tarjota energiaa, jota voidaan käyttää lämmittämiseen kaupungeissa ja useimmiten ne tuottavat paljon enemmän energiaa kuin mitä tarvitaan laitosten pyörittämiseen. Nämä alueet ovat tavallaan koealueita ja ne antavat mahdollisuuksia äh, eksperimentoida sitä, miten biomassaa, lämpöpumppuja ja muita voitaisiin käyttää näissä asioissa. Ja voisimme tätä kautta myöskin sitten hieman äh, korjata näitä energiaverkkoja. Meidän täytyisi tarttua tähän tilan, tilaisuuteen ja tästä syystä haluaisimmekin pyytää, että komissio ottaisi vuoristoalueet mukaan ponnistuksiinsa. Niiltä alueilta löytyy kokemusta ja niiden täytyisi saada asianmukainen kokemus siitä uusiutuvista energiasta, jota ne jo tällä hetkellä tarjoavat Euroopalle. Lissabonin sopimuksen artikla 164 tunnustaa jo vuoristoalueet ja tästä syystä vetoan komission, jotta se tekisi aloitteen, jotta tätä artiklaa 164 toteutettaisiin ja luotaisiin eurooppalaista vuoristoaluepolitiikkaa, joka kattaisi nämä energiakysymykset myöskin. Meillä on jo alueiden politiikka, aluepolitiikan valiokunnan valiokunnassa mietintö, jossa vaaditaan sitä, että nämä energiapolitiikan kysymykset täytyy ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan eurooppalaisia alueita ja aluepolitiikkaa. Vuoristoalueemme kattavat 45 prosenttia Euroopan unionin maa-alasta, 90 prosenttia sieltä löytyy paljon kansalaisia ja jos me täytäntöön panemme johdonmukaista ja innovoivaa energiapolitiikkaa näillä alueilla, niin silloin nämä alueet pääsevät haittatekijöistään eroon ja saadaan sitä tarvittavaa stimulusta, jota me tarvitsemme saavuttaaksemme vuoden 2020 tavoitteet ja voimme myöskin tulla energiaomavaraisiksi. Πάμε στη διαδικασία Catch Kiitos. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ja pyytäisin, että pitäisitte kiinni minuutin puheajasta. Lähdemme liikkeelle herra Nikoleskusta. Saatte yhden minuutin puheaikaa. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Euroopan maataloutta pidetään yhtenä ilmaston lämpenemisen aiheuttajana, mutta täm, näin ei ole, sillä kun näin sanotaan, niin ei huomioida sitä, miten maatalous voi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Täällä ovat muut jo puhuneet tästä asiasta, eli hiilen talteen otosta ja investoinnista, ja voidaan vähentää lannoitteita. Tämä, nämä ovat joitain tapoja, joilla maatalous voitaisiin ottaa tähän ratkaisun mukaan. Ja kun puhutaan vähähiilisen tekniikkaan sijoittamisesta, maatalous pitäisi asettaa etusijalle, eikä sitä saa unohtaa niin kuin kävi toi 2020 strategiassa. Kiitos. Kirjos Kandenbach. Seuraavaksi herra Kandenbach. Herzlichen Dank, Frau Präsident. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja. Puhun nyt omissa nimissäni ja haluaisin todeta, että minulle ydinteknologia ydinvoima ei ole mikään ratkaisu, eikä se myöskään ole uusiutuva energialähde. Meidän täytyy nyt miettiä toimia, jotka ovat pitkäaikaisia, jotka ovat hyödyksi myöskin lapsillemme ja tulevaisuudellemme. Ja on hyvin keskeistä, että vähennämme päästöjä, mutta toisaalta nämä vähennykset eivät saa mennä ympäristön kontolle. Eli meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan miettiä, mihin toimiin ryhdytään ja mihin toimin investoidaan, koska ei voi olla niin, että me vähennämme päästöjä, mutta toisaalta samanaikaisesti kuormitamme ympäristöä. Vuonna 2010 on biodiversiteetin vuosi ja mielestäni on tärkeää, että myöskin tässä asiakirjassa pidämme kiinni siitä, että kaikki toimet, kaikki investoinnit täytyy liittää ympäristöpolitiikkaan ja meidän täytyy miettiä biodiversiteettiä lapsiamme ja tulevaisuuttamme. Kiitos. Siis Rouva Kandenbach, suurkiitokset. Sitten herra Ferreira on pyytänyt puheenvuoroa. Muito obrigado, senhora presidente, senhor comissário. A discussão sobre a transição para uma economia Kiitos. Keskustelu tästä siirtymisestä vähähiiliseen teknologiaan. Siinä ei tule unohtaa seuraavaa asiaa. Tulee olemaan hyvin vaikea toteuttaa tätä ilman, että törmättäisiin puutetiloihin, mitä tulee primäärienergiaan, siis toisin sanoen fossiilisiin polttoaineisiin. Kysymys on hyvin tärkeästä teollisuuden alasta ja myöskin on teollisuuden aloja, jotka ovat hyvin riippuvaisia tästä, esimerkiksi lääketeollisuus. Tässä on kysymys ihmiskunnalle tärkeistä asioista ja niitä tulisi käyttää hyvin viisaasti, toisin sanoen hyvin säästäväisesti. Ja tässä hengessä nimenomaan sen pöytäkirjan hyväksyminen, joka Uppsalassa esiteltiin vuonna 2000, josta puhuttiin uudelleen vuonna 2005, ja jossa puhutaan yliopistoista, jotka tutkivat näitä polttoainekysymyksiä. Tämä on hyvin tärkeää ja meidän täytyisi omaksua tasapainoinen tapa hallinnoida tätä voima-alaa. Herra Masaros. Köszönöm, elnök asszony. Kiitos puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä ydinvoimaa ei aseta tarpeeksi tärkeälle sijalle. Täällä puhutaan tuuli, bioenergiajärjestelyistä. Ne, niitä varten vaaditaan paljon aikaa, eikä niiden käyttö ole välttämättä tehokasta. Meidän pitää muistaa viime vuotisen kaasukriisin seuraukset ja minkälaisia seurauksia ilmastonmuutokselle tällä on. Yksi kolmasosa sähköenergiasta on nyt katettu ydinvoimalla ja on hyvin oleellista, että ydinvoimaa keitetään lisää. Kiitos. Kiitokset sitten herra Kelly. Mr. Kelly. Eh, Eh, Kun kuuntelen keskustelua, tämä on hyvin mielenkiintoista. Ensinnäkin kysyttiin, mistä rahoitusta saadaan ja miten tutkimus ja kehitys sitten koordinoidaan. Tässä on nyt mahdollisuus kolmelle toimielimelle EU:ssa toimia yhdessä, parlamentin asiantuntijat neuvostosta ja komissiosta – voitaisiin muodostaa ohjausryhmäksi, voitaisiin miettiä rahoitusta, julkisen ja yksityisen välistä kumppanuutta, ja voitaisiin kohdistaa nämä toimet jokaisen maahan. Ja meidän täytyy myöskin koordinoida tutkimusta ja tutkimus, tutkimus kehitys ja toteuttaminen. Ja varat pitäisi myöskin tehdä ehdolliseksi siitä, että hankkeet myöskin onnistuvat, koska muuten kaikki professorit Euroopassa tekevät omaa tutkimustaan ilman koordinointia. Kiitos. Suurkiitokset. Tässä tulkattiin, teidät tulkattiin siis englantiin päin. Hyvä. Niin. Sitten herra Paltsko. Asszony, köszönöm a szót. A tanács és a bizottság képviselője nagyon szép... Kiitos puhemies. Neuvoston edustaja ja Potocnik ja herra Potocnik puhuivat oikein oleellisesti vähän hiilistä teknologiasta, mutta eivät kuitenkaan maininneet oleista seikkaa, eli mistä rahat saadaan. Joissain valtioissa on varoja, mutta entisissä sosialistimaissa Kioton sitoumukset ylittien siksi pystyttiin EUn tauta menemään Kööpenhaminaan hyvillä mielin. Nämä maat voivat täyttää kiintiönsä, mutta kuitenkin halutaan viedä tämä mahdollisuus näiltä mailta. Unkarissa kyse on sadoista miljardeista Unkarin forinteista. Kööpenhamissa sanottiin, että nämä varat suunnataan investointeihin. Tämä lupaus on tehty, mutta kukaan koskaan sitä kuullut. Ja on totta, että uudet jäsenvaltiot otetaan kakkosijalle. Rouva Sesko. Vă mulțumesc. Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene este Yksi tärkeimmistä tavoitteista EU:ssa on se, että meillä on hiilistä taloutta. Vuoden 2020 tavoite on se, että 20 prosenttia olisi uusiutuvaa energiaa, mutta Romanialle tämä tavoite on vielä kunnianhimoisempi, eli 24 prosenttia. Projan alue Etelä-Romaniassa on vain Saksan jäljessä, mitä tulee tuulienergian käyttöpotentiaaliin. Tällä hetkellä ollaan kehittämässä suurinta maalla olevaa tuulipuistoa. Siellä on 240 tuuliturbiinia ja ne tuottavat yli 600 megawattia uusiutuvia energiaa. Hankkeen ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen tänä vuonna – kun 139 turbiinia otetaan käyttöön. Ja koko hanke saadaan päätökseen vuonna 2011 kahdessa paikassa Konstantsan alueella. Tämä hanke on erittäin tärkeä e, Romanian energiaturvallisuuden kannalta, koska sillä tavalla voimme vähentää energian tuontia. Herra Kansin signora presidente eh, credo che su due punti noi siamo perfettamente d'accordo da quello che ho sentito olen täysin samaa mieltä siitä mitä olen tänä aamuna kuullut meidän täytyy säästää energiaa meidän täytyy käyttää uusia teknologioita mutta tämä ei riitä ellemme me puutu kahteen toiseen käytännönläheiseen asiaan tämä sana ydinteknologia jo sinällään pelottaa meitä meidän täytyy tehdä sen tiimoilta tutkimusta, meidän täytyy toimia vastuunalaisesti, kun teemme tutkimusta. Meitä pelottaa myöskin puhua tästä yhte, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta ikään kuin se olisi jotakin epäilyttävää vain sen takia, että yksityinen sektori osallistuu siihen ja että osassa projekteissa yksityinen sektori on mukana. No hyvät kollegat, jos me otamme huomioon sen, kuinka paljon rahaa tässä vaaditaan, niin kysymys on vakavasta asiasta. Julkisen sektorin täytyy tehdä yhteistyötä yksityisen kanssa. Julkisen sektorin on pakko ryhtyä liike-elämän omaisiin toimiin, jotta saadaan aikaan kestävää politiikkaa. Herra Segde haluaa tehdä lisää huomautuksen, mutta hyvin lyhyesti. Yes, please. Ich will meine Frage kurz halten. Lyhyt kysymys. Me olemme nyt keskustelleet aivan oikeutetusti poliittisista ryhmistä siitä, mitä tulee ideologisiin kysymyksiin teknologiassa. Mutta meidän pitää nyt miettiä yhteinen kysymys neuvostolle ja komissiolle. Me olemme puhuneet kauan tästä suunnitelmasta, mitä välineitä voidaan käyttää, millainen aikataulu on, millaisia sitoumuksia on jäsenvaltioista. Kiitos. Kiitos herra Turmes, mutta lyhyesti. Eh, en nyt puutu tähän ideologiakysymykseen, koska siitä voidaan puhua hyvinkin pitkään. Ja ideologia, ideologit istuvat kyllä tuolla puolella salia kaksi välinettä, joita meillä on seuraavina viikkoina käytössä. Meillä on vielä riskinjako fasiliteetissa varoja ja siitä voidaan käyttää energiakysymyksiin. Ja olen kuullut, että komissio estää näiden varojen käytön tutkimuksen pääosastossa, koska varoja ei haluta varauttaa energiaan ja niitä ei haluta käyttää siis energiakysymyksiin, vaan mieluummin teknologisiin kysymyksiin, tietoteknologiaan ja niin edelleen. Komissio voi ehkä kommentoida tätä. Ja ilmeisesti on ainakin 15 prosenttia varoja elpymispaketista. Ja parlamenttina olemme todenneet, että nämä varat pitäisi käyttää energiatehokkuuteen erityisesti älykaupungeissa. Eli voisitteko vielä tähän vastata jotain? parempaa siis... Kiitos. Ja sitten viimeinen lyhyt puheenvuoro herra Matuulalta ja sen jälkeen sitten neuvosto ja komissio saavat puheenvuorot. Kiitos puhemies. Se, että tänään täällä Euroopan parlamentissa puhumme investoinnista vähän hiiliseen teknologiaan, tekee selväksi sen, että EU haluaa olla johtoasemassa – kun vähentään päästöjä ja kun lisätään energiatehokkuutta ja pyritään takaamaan terve ympäristö. Meidän roolimme on se, että nyt edistäisimme tällaisia aloja kuten rahoitus ja tutkimus, jotta voitaisiin saada aikaiseksi kunnon perusta meidän toiminnallemme. Meidän pitää tehdä selväksi, minkälaisia investointitarpeita on, ja Euroopasta pitää saada myös kilpailukykyinen kansainvälisesti. Ei saa unohtaa sitä, kuinka tärkeitä vihreät energiat ovat paikallisella ja aloisella tasolla. Minun alueellani Romaniassa on paljon geotermistä energiaa, mutta sitä ei käytetä vielä tarpeeksi hyväksi eri syistä, mutta kuitenkin meidän pitäisi antaa paikallisille toimijoille tärkeä rooli, jotta voitaisiin saada aikaiseksi näitä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöelmiä. Kiitos. Ja nyt puheenvuorot on pidetty ja nyt puheenvuoron saa Marin Uribe neuvoston nimissä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Olemme panneet merkille tästä kokouksesta nämä parlamentin huolenaiheet ja neuvostolla on samat huolenaiheet ja johtopäätökset, jotka huomenna hyväksytään, ovat sitten hyvä pohja, jolla voimme vastata näihin huolenaiheisiin, joista tänään on puhuttu, ja joiden avulla voidaan aloittaa näitä teollisuusankkeita. Kyse on hankkeista. Olemme yksimielisiä siitä, että ne ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme vähentää energiariippuvuuttamme, parantaa energiatehokkuutta ja jotta voimme edetä teknologian alalla EU:ssa – ja tietysti, jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Meidän täytyy myöskin aloittaa haast- aloitteet, käynnistää aloitteet kilpailukyvyn ja työllisyyden osalta. Ja on tietysti muitakin tutkimuksia kuin se, mistä nyt puhuttiin, ja se osoittaa, millaisia myönteisiä vaikutuksia tällä on työllisyyteen, ja tällä tulee olemaan pitkällä aikavälillä vielä suurempaa vaikutusta. Meillä on erinäisiä yhteisiä käytäntöjä ja periaatteita, jotka liittyvät jo olemassa oleviin hankkeisiin. Ja esimerkiksi meidän pitää käyttää rahoitusvälineitä ja toimintakriteereitä, joilla voidaan tukea tämän teknologian kehittämistä. Hyvin paljon on puhuttu rahoituksesta ja se on yhteinen huolenaihe myöskin neuvostossa. En nyt voi sitoutua mihinkään varojen luovuttamiseen. Tämähän aloiteoikeus kuuluu komissiolle ja myöskin pikemminkin parlamentille, joten meidän täytyy soveltaa nyt tämänhetkisiä rahoitussääntöjä. Ja haluaisimme korostaa kuitenkin sitä, että meidän täytyy lisätä budjettia, mitä tulee tämän teknologian kehittämiseen. Ja meidän täytyy priorisoida näitä kysymyksiä. Ja se on hyvin keskeinen kysymys, kun tulevaisuudessa keskustelemme toimielimissä näistä kysymyksistä ja erityisesti täällä Euroopan parlamentissa. Neuvosto on tehnyt jo kaikkensa taatakseen, että tämän suunnitelman hankkeet saavat rahoitusta sekä näissä rahoitusnäkymissä että myöskin seuraavissa. Muistuttaisin vielä, kuten komissiokin, että yleisesti ottaen tärkeä rooli on aloitteilla yksityisellä sektorilla, myöskin yksityisellä rahoituslähteillä on roolinsa. Ja tällä alalla meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta jotta näiden julkisten rahoituslähteiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Siellähän on hyvin suuri vaikutus, jotta voimme toteuttaa nämä tärkeät hankkeet. Ne ovat hyvin tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Suurkiitokset ministerille ja sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Thank you. First of all, I would like to thank for the discussion. Aivan ensimmäisenä haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Seurasin sitä hyvin tarkkaan ja Keskustelussa tuli esille paljon asioita, jotka varmasti otamme huomioon tulevassa työssämme. Lähtisin liikkeelle lyhyellä tarinalla. Tämän 70-luvun öljykriisin jälkeen me olemme nähneet paljon innostusta tutkimuksen suhteen, jossa on kilpailukykyä saatu aikaiseksi ympäristön nimissä, mutta tämä jäi aika lyhyt ikäiseksi öljy, sijoitukset tutkimukseen ovat vähentyneet ja on kulutustottumukset muuttuneet ja me olemme sitten joutuneet riippuvaiseksi halvasta ulkomaisesta energiasta. Tämä oli tällainen illuusion omainen kausi. Öljykriisin jälkeen neljä kertaa korkeammalla tasolla olivat energiahinnat kuin muutama vuosi sitten. No missä tänään sitten ollaan? Tämän vastuuttoman, aloitteettoman kauden jälkeen me reagoimme ilmastonmuutosuhkiin ja pyrimme ratkaisemaan energiariippuvuuskysymyksiä. Eli minun mielestäni proaktiivinen, aloitteellinen lähestymistapa on välttämätöntä eikä minkäänlaista haaveilua. Ja tämä ajatus löytyykin sen asiakirjan taustalta, joka hyväksyttiin pari päivää sitten, joka liittyy 2020 strategiaan. Me emme näe mitään vaihtoehtoja vihreälle kasvulle. Me tarvitsemme puhtaampia teollisuuden aloja, emme teollisuuden siivoamista. Me tarvitsemme kannustimia, hintoja, oikeanlaisia merkkejä. Meidän täytyy keskittyä energiatehokkuuteen ja meidän täytyy myöskin voimavaratehokkuuteen keskittyä. Sekin mainitaan 2020 strategiassa. Sitten jos siirryn toiseen asiaan, tähän SET-suunnitelmaan, josta keskustelemme kaikki arviot, jotka SET-suunnitelmassa esitetään, ne perustuvat näille teknologiatiekartoille. Tämä oli hyvin vakava henkistä työtä. Ja jos tarkastelette sitä, mitä ne ehdotukset ovat, miten me arvioimme tarvittavaa rahoitusta tulevaisuuden kannalta, niin huolte, tuuli 60, CCS 30, älyverkot 2, polttoainekennot, kaksi, älykaupungit 11, eurooppalainen energiatutkimusliittooma viisi ja tutkimus Eli jos tämä kaikki summataan, niin tästä tulee 75 prosenttia ja seitsemän tästä on ydinvoimaa. Fuusio ei ole tässä mukana ja fuusi on, fuusio on myöskin tärkeä asia, joka on tulollaan. Mutta jos me tarkastelemme tätä kuvaa, niin viesti komissiolta siitä, mihin investoinnit tulee kohdentaa, niin tämä kuva on kyllä selvä. Seuraavaksi sitten rahoituksen lähteet ja nämä tiekartat pääasialliset lähteet, kuten jo alustuspuheenvuorossani sanoin, ne täytyy saada sieltä, mistä ne voimavarat löytyvät, siis teollisuudesta ja jäsenvaltioilta. No tietenkin tässä kuvioihin tulee eu talousarvio, tulevat rahoitusnäkymät, tämänhetkiset rahoitusnäkymät, elvytysohjelmat, päästökauppajärjestelmä, ja se, että käytetään olemassa olevia keinoja, aivan erityisesti Euroopan investointipankkia. Euroopan investointipankin käyttöä tulisi harkita. Sitten investoinnin rakenne, investoiminen näihin eri ehdotettuihin aloitteisiin. On ilmiselvää, että tämä rakenne ja suhde yksityisen ja julkisen rahoituksen välillä ei tule olemaan sama, koska tässä täytyy ottaa huomioon markkinoiden läheisyys, markkinapuutteet, joita eri teknologioiden kohdalla joihin törmätään eri teknologioiden kohdalla. Mutta se, mikä teidän edessä tänne nyt löytyy, se on vakavasti otettava ehdotus, aivan erityisesti kun ryhdytään keskustelemaan tulevista rahoituskehyksistä. Meidän täytyy ajatella prioriteettimme uudelleen ja meidän täytyy miettiä sitä, miten me tulevaisuudessa haluamme näitä sijoituksia hoitaa. Sitten seuraava asia, jonka haluaisin mainita, on se, että että me lähdemme liikkeelle kaikkien muiden paitsi älykaupunkien suhteen. Tämä älykaupunkiehdotus tuli viime vaiheessa mukaan ja siinä puhutaan energiatehokkuudesta. Ja vuonna 2010 nämä muut aloitteet lähtevät liikkeelle, eli ei tule olettaa, että nämä asiat, joista me puhumme, eh, eivät olisi nyt jo liikkeellä. Ne ovat. Tämä tutkimusliittouma esimerkiksi on tehnyt työtä jo parin vuoden ajan. Viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että SET-suunnitelmalla me käynnistämme Euroopan unionin tasolla ainutlaatuista asiaa. Tiedätte, että edellisellä vaalikaudella taistelin kovasti eurooppalaisen tutkimusalueen puolesta. Me käsittelemme eurooppalaisella tasolla noin 5 prosenttia tutkimusrahoista, eli jos me emme EUn tasolla yhdistä voimavarojamme, siis tarkoitan Euroopan tasolla yhdistä voimavarojamme ja tuplaa ponnistelujamme, niin silloin me emme voi laskea menestyksen varaan. Meidän ei tulisi tarkastella yksinomaan eu talousarvion suuntaan. Meidän tulisi saattaa voimavaroimme yhteen, jotta tutkimuskapasiteettia voidaan lisätä. SET-suunnitelma on paras esimerkki, joka meillä tällä hetkellä on käytössä EU-tason yhteisrahoituksesta kysymyksestä. Muitakin ehdotuksia on tulossa ja aivan oikeutetusti. Mutta minun mielestäni meidän ei tulisi aliarvioida sitä, mitä jo on tapahtumassa me puhumme julkisen ja julkisen ja yksityisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Ja nämä ovat välttämättömiä ja haluaisin kiinnittää huomiotanne tähän ja myöskin siihen, eh, että varainhoitoasetuksen yhteydessä täytyy keskustella siitä, että riskinotto täytyy mahdollistaa, jos me haluamme, että nämä kysymykset otetaan vakavasti. Eli minun mielestäni me laahaamme jäljessä yhdessä tärkeässä uudessa kehityksessä, kun me puhumme SET-suunnitelmasta ja yhteisrahoituksesta. Meillä on tämä tutkimusliittouma, eli tämä paras mahdollinen tutkimusinstituutiokysymys, joka tekee jo tällä hetkellä työtä kaikkien näiden kysymysten parissa. Tämä täytyy hoitaa kuntoon. Ja lopulli, viimeinen viestini on se, että meidän suuri vastuumme on se, että me asetamme koko poliittisen painoarvomme koko tämän ohjelman taakse. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ. Thank you, Mr. Commissioner.